meine damen und herren ich darf sie bitten platz zu nehmen. wir fahren fort in Hyvät naiset ja herrat, pyydän teitä istuutumaan. Me jatkamme kokoustamme. Seuraavaksi esityslistalla ovat Euroopan, Euroopan neuvoston ja komission julkilausumat Euroopan neuvoston kokouksen päätelmistä 28. ja 29. kesäkuuta 2016. Ensin puheenvuoron saa Neuvoston puheenjohtaja Tusk, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet,